yhteistä kantaa sekä niihin liittyvät perustelut sekä komission kannat ovat tulleet. Nämä otsikot julkistetaan pöytäkirjoissa. Kolmen kuukauden määräaika, joka parlamentilla on ottaa kantaa, alkaa siis huomenna 16. tammikuuta 2009. Ilmoitan teille, että Marko Kapato jäsen, hänen Faltinko Pitska, Thomas Mann, Charles Tannock ja Helga Tryppel, he ovat eh, jättäneet